Seuraavaksi ilmoitus. Maanantaina 3. huhtikuuta tehtiin päätöksiä valiokunnista toimielinten välisen sopimuksen pohjalta. Kukaan ei ole pyytänyt äänestyksiä näistä asioista, eli valiokunta.